mietintö aiheesta tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa. Arvoisa esittelijä, teillä on neljä minuuttia puheaikaa. Kiitoksia arvoisa puhemies. Tässä mietinnössä yritetään vakuuttaa poliittiset viranomaiset siitä merkityksestä, joka kulttuuriperinnöllä on, ja niistä mahdollisuuksista, joita tämä kulttuuriperintö voi edustaa niin työllisyys- kuin kehitysmielessäkin. Tätä varten tarvitaan kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa, aivan kuten tässä otsikossakin sanotaan. Kulttuuriseikot, seikat täytyy tunnistaa sellaiseksi, että ne ovat kaiken julkisen elämän pohjana Haluaisin korostaa sitä, että me haluamme saada aikaiseksi eurooppalaisen kulttuuriperinnön teeman vuoden. Ja yhtä lailla tässä pyydän komissiota luomaan yhdennetyt verkkosivut, joilla käsitellään eurooppalaista kulttuuriperintöä ja tässä ei pitäisi piilotella sen takana, että sanotaan, että internetistä löytyy kyllä kaikki. Tämä ei ole totta. Monissa eurooppalaisissa jäsenvaltioissa on paljon sellaista kulttuuriperintöä, jota ei tunneta tänä päivänä, koska rahoitusta tunnettavuuden tekemiseksi ei löydy. Ja tässä pitäisi nyt asettaa viiteen prosenttiin kulttuurin rahoittaminen ja tämä on tuotu esille myös mietinnössämme. Meidän ei pidä unohtaa kansalaisten ääntä. Kansalaiset itsekin ovat vaatineet, että kulttuurin rahoitusta parannetaan. Tämän lisäksi täytyy myös paremmin pystyä valvomaan kulttuuriperintöhankkeita. Ajattelen, ajattelen tässä esimerkiksi restaurointihankkeita niin, että kysymys ei ole pelkästään laskutuksen aikaan saamiseksi. Tässä täytyy katsoa pitemmälle, täytyy mennä paljon pitemmälle ja vaatia työssä, restaurointityössäkin laatua, eikä pelkästään sitä, että laskut ovat kunnossa. Me olemme tässä ö, tilanteessa, jossa meidän ei pidä unohtaa sitä, mitä on esimerkiksi tapahtunut Palmierin kaupungissa. Tuo kaupunki on rakennettu antiikin aikana, se on aivan ihmeellinen. Tuo kaupunki on aivan todellakin ihmeellinen. Ja rikolliset ovat kuitenkin hyökänneet ja tuhonneet tätä symbolista paikkaa. Tämä on maailmanlaajuisesti symbolinen paikka, jota rouva Silvia Kosta tänä päivänä on esitellyt päätöslauselman, jossa tuomitaan tällaisen kulttuuriperinnön tuhoaminen ja se täytyisi tunnustaa ihmisyyttä vastaan tehdyksi rikokseksi. Äskettäin on tehty arvioita, jotka osoittavat sen, että meillä on edessämme todella herkkä ja vaikea tilanne, kun ajatellaan geopoliittisia, sotilaallisia ja taloudellisia arviointeja. Asioita ei arvioida kuitenkaan koskaan kulttuurin pohjalta. Kun tänään puhutaan niin kutsutusta pakolais- ja maahanmuuttokriisistä, odottamattomasta ihmisvirrasta Eurooppaan tänä päivänä, niin on mahdollista, että tämän kriisin takana onkin paljon vakavampi kulttuurinen kriisi, kulttuurien ja sivilisaatioiden vastakkainasettelukriisi. Kiitokset esittelijälle. Seuraavana edustaja Kristoforo, yksi minuutti. Ja μένα Euroopi ineorismos tu ο Minulle Eurooppa nimenomaan kiteytyy kulttuuriperintöön. Ja minusta Eurooppa on ollut ja on oleva myös eurooppalaisen sivilisaation kulttuurin vaalia. Minä tulen Kyproksesta, ja viimeisen 40 vuoden ajan Kyproksessa hyvin arvokkaita kulttuuriesineitä ja uskonnollisikin kulttuuriesineitä on varastettu, ryöstetty. Ja nyt ne ovat salakuljettajien käsissä. Ja nimenomaan Euroopassakin. Kypros on Euroopan unionin jäsenvaltio. Se on osa kulttuuriperintöämme. Tuhannet kirkot, tuhannet kulttuurimonumentit, eli tuhansia vuosia kulttuuriperintöä, myös uskonnollista perintöä on tuhottu ja nyt ne ovat laittomilla markkinoilla. Kun puhutaan maa, siitä, että kulttuuria tuhotaan, niin siinä tuhotaan maata, olen usein viitannut siihen, että Euroopan unionin on nyt ryhdyttävä toimia. Tarvitsemme kunnon oikeudelliset puitteet, että voidaan palauttaa kulttuuriesineet, jotka ovat jo maihin pois alkuperämaista, niin että nämä esineet palautettaisiin maahan Kyproksen tai mihin muuhun tahansa. Thank you, but we do have to... Kiitoksia. Meidän täytyy nyt pyrkiä pitämään kiinni annetuista puheajoista. Kollega Kosta, yksi minuutti. Grazie, Kiitos, puhemies. Minä haluaisin kovasti kiittää kollega Diakonu erinomaisesta mietinnöstä siitä, että hän on niihin sitoutunut siihen ja tarttunut hyvin tärkeään teemaan. Ja me haluamme tällä jatkaa tiedonantoa, jonka komissio antoi näin, että meidän mietimme täydentäisi hyvä komission jäsen. Me haluamme, että komission neuvosto jatkaisivat tätä työtä kulttuuriperinnön parissa ja kehitettäisiin tätä, saada uusia työpaikkoja, niin että tähän voitaisiin puuttua paremmin. Tällä on myös symbolinen arvo, totta kai, kuten ymmärrämme kaikki. Tiedämme, mitä traagisia tapahtumia on tullut vastaan. Jos ajatellaan, mitä Unescokin on kertonut, että kulttuuriperintöä on tuhottu. Ja me käsittelemme tätä myös kulttuurivaliokunnassa syyskuussa. Kyse on koko ihmiskunnan kulttuuriperinnöstä. Mietinnössä annetaan hyvin suuntaa työlle, nimittäin kokonaisvaltaiselle, horisontaaliselle lähestymistavalle kaikessa politiikassa, niin että yksityiset ja julkiset tahot käyttäisivät voimiaan tässä kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Thank you, Mr. Mor- Kiitoksia. Seuraavana edustaja Moraes. Kirja Proedre, me aformi τη συζήτηση. Kiitoksia, rouva puhemies. Nyt olemme keskustelleet kulttuuriperintöä koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta ja saanen toista uudemman kerran, että toisen maailmansodan aikana Kreikan arkeologisia aarteita ryöstettiin – vuonna 1946 kulttuuriministeriön kirjelmän kertoo tästä asiasta sekä direktiivi 83, jossa puhutaan kulttuuri perintötuotteiden palauttaminen. Meillä on myöskin unidroa järjestelmä Siinäkin todetaan, että kulttuurituotteita täytyy palauttaa. Ja tästäpä syystä haluankin todeta seuraavaa. Arvoisa komission jäsen, saan ottaa tämän asian esille. Jo vuosi sitten lausuin nämä sanat. Eli kun keskustelimme siitä, voisiko teistä tulla komission jäsen, minä esitin teille kysymyksiä aiheeseen liittyen. Eli miten nämä natsien varastamat kulttuuriaarteet voidaan palauttaa. Kiitoksia. One minute is Mr. Jakovic. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Jakovic, yksi minuutti. Amerikka veliki shopping Kiitoksia puhemies. Amerikasta tulee valtaisa ostoskeskus, Aasiasta tehdas ja Euroopasta museo. Sadan vuoden kuluttua Tällä tavalla tulevaisuuden tutkijat kertovat minulle hyvässä uskossa ja tällä tavalla he osoittavat meille, että fyysinen ja ö, immateriaalinen kulttuuriperintömme on aivan äärimmäisen tärkeä. Minä haluaisin korostaa erästä seikkaa. Meidän täytyy nyt miettiä, mitä kulttuuri tarkoittaa eurooppalaiselle matkailulle. Tätä täytyy nimenomaan tarkastella vain tätä, miten tärkeä kulttuuri on taloudellemme, miten tärkeää se on identiteetillemme. Tämän vuoksi minä tuen tätä eurooppalaisten pääkaupunkien hanketta, mutta komission pitäisi kenties nyt miettiä. Voitaisiinko erilaisia alueitakin määritellä kulttuurikohteiksi? Kiitoksia. Seuraavana edustaja Marika, yksi minuutti. Kun puhutaan kulttuuriperinnöstä, niin meidän täytyy miettiä palmeerakin. Se on kamala tragedia. Euroopan täytyy nyt tajuta, mitä on tapahtumassa. Mietintön on eri hyvä, eli kulttuuriperinnön merkitys Euroopassa selkeä tavoite, ja meidän täytyy huomioida strategiat, asioiden tajuaminen, restaurointi, toiminta, ja kuten sanottiin myös esineiden palauttaminen mietinnästä, että jos haluamme tulevaisuudessa rakentaa myös Eurooppaa, meidän työ aloittaa kunnioittamalla meidän omaa historiaamme, tunnustaa se, tarjota sitä eurooppalaisena arvona nimenomaan rinnalla on nimenomaan oma kulttuurinen, sosiaalinen, sosiaalinen, taloudellinen, yksilöllinen perintö jossain tietyssä alueessa. Tämä menee ihan hyvään suuntaan ja siksi mietintö haluaa myös, että meillä olisi eurooppalainen portaali tarjolla, joka koordinoisi ja keräisi tietoa eri toimista, jotka nyt ovat hajalla, ne tunnustettaisiin myös toimijat ja, toimijoina alueet ja kaupungit tässä yhtenäisessä strategiassa. Thank you. I know about the commissioner. Kiitos ja nyt vastausvuoro komission jäsenille. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Speaker. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Komissio haluaisi kiittää esittelijä edustaja Diakonoa ja varjoesittelijöitä laadukkaasta ja kattavasta mietinnöstä. Mietinnössä katsotaan, katsotaan koko kulttuuriperinnön kirjo, erilaiset politiikan toimet ja ehdotetaan tulevaa kehitystä. Komissio on yhtä mieltä mietinnön näkemyksen kanssa siitä, että kulttuuriperintöä täytyy tukea ja edistää yhdennetyn lähestymistavan kautta. Tämä on äärimmäisen tähdellistä. Kulttuuriperintö antaa merkittävän panoksen niin taloudelliselle kuin sosiaaliselle kehitykselle ja se ö, koskettaa jokaisen eurooppalaisen elämää ja vahvistaa heidän eurooppalaista identiteettiään. Kulttuuriperintö on valitettavasti myös vandalismin ja jopa täystuhon kohde, kuten me olemme voineet nähdä Irakin ja Syyrian tapauksissa. Mutta on myös muitakin kulttuuriperintöä uhkaavia, vähemmän väkivaltaisia asioita. Me olemme niin tottuneita ihmisten rakentamaan ympäristöön, että unohdamme, miten paljon huolenpitoa se tarvitsee. Tämä mietintö auttaa komissiota hienosäätämään olemassa olevia välineitä ja tuottamaan lisää välineitä, politiikkaa ja mekanismeja yhdennetyllä, yhdennetyllä tavalla niin, että voimme vahvistaa vastausta kulttuuriperintösektorin vaatimiin ratkaisuihin. Komissio on ryhtynyt tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa osallistuvan hallinnon osalta. 2016-2017 vuosina tätä työtä jatketaan koulutuksen ja tiedon siirron avulla. Komissio myös edistää kaupunkien ja alueiden vertaisoppimismahdollisuuksia kokemuksiaan, niin että voidaan myös hyödyntää parhaita käytänteitä. Komissio myös edelleen tulee vahvistamaan sisäistä yhteistyötä ja rahoitusmahdollisuuksien käytettävissä oloa. Ja haluaisin hieman reagoida tässä arvon jäsenen huomioihin. Valitettavasti vastaukseni on sama kuin kuulemisessanikin. Euroopan komissiolla ei ole toimivaltuuksia puuttua kahden jäsenvaltion väliseen kiistoihin. Nämä ovat kahdenvälisiä konflikteja ja niistä täytyy keskustella kahdenvälisesti. Kiitos komission sen keskustelu päättyy.